puolueen edustajat siellä taputtivat. Eli kyllä yhdistätte Euroopan. Hyvät naiset ja herrat, kiitän Irlannin pääministeriä ja komission jäsentä. Me siirrymme äänestyksiin. Ensiksi äänestämään parlamentin istuntokalenterin muutoksesta 2013. Tästä äm, Kelanen on tehnyt pyynnön. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitos seitsemän 1774 työjärjestyksessä ehdottaisin, että siirrämme tätä kalenteriäänestystä kolmen kuukauden päähän. Sanoisin, että meidän ei tarvitse tehdä päätöstä nyt. Me saimme päätöksen vasta joulukuun lopussa. Useat jäsenet eivät ole ehtineet tutkia tätä tuomioistuimen päätöstä vielä. Minkä tähden tämä äänestys pitää hoitaa näin pian? Meillä ei ole ollut mahdollisuutta tutkia tuomioistuimen päätöstä kunnolla. Meillä ei ole ollut mahdollisuutta kysyä mitään oikeudellista eh, näkemystä siitä, mitä tämä tuomio tarkoittaa. Eh, nyt viisaudessaan puhemies on päättänyt, eh, että mitään tarkistuksia ei voi esittää. Siinä on ainoastaan neljän päivän tarkistuksen esittämispäivä. Minun mielestäni tässä tarvitaan oikeudelliset perustelut tällaiselle toiminnalle. Minä haluaisin nähdä sen. Useimmat jäsenet eivät ole nähneet uutta kalenteria, istuntokalenteria. Siitä ei ole lähetetty mitään kopioita, se on ainoastaan nettisivustolla. Minkä tähden tämä asia on niin äh, kiireellä hoidettu nyt? Ja lopuksi suuri enemmistö parlamentissa on äänestänyt, että me äh, käytämme vähemmän aikaa täällä Strasbourgissa, säästämme sekä aikaa, rahaa että meidän voimavarojamme. Me olemme samaa mieltä, että meidän pitää noudattaa tuomioistuimen päätöstä, mutta me pyydämme kunnon määräaikaa tässä ehdotuksen käsittelyssä. Haluaisin, että mietitte uudestaan ja puheenjohtajakokouksen pitäisi miettiä tätä asiaa uudestaan. Eipä koskaan tiedä. Kiitos, ähm, edustaja Kälänen. Kiitoksia. Puheaika tällaisissa pyynnöissä on rajoitettu, mutta koska tässä on kyse tärkeästä asiasta, annan teille enemmän aikaa. Haluaisiko joku äänestää tämän pyynnön puolesta? Tack, herr talman. Eh, Kiitoksia, puhemies. Minä en ole samaa mieltä näistä salaliittoteorioista, joista herra Callanan puhui siitä huolimatta Ruotsin valtuuskunnan puolesta omassa ryhmässäni sanoisin, että meidän mielestämme ei ole mitään kiirettä tässä istuntokalenterikysymyksessä. Kalenterihan toimi jo eh, ja sen jälkeen vastaan päätettiin. Se näyttää aivan samalta kuin edellinen. Ja siinä ei ole nyt mitään ongelmaa. ehkä tämä pitäisi lähettää perussopimusvaliokuntaan, jotta voitaisiin tarkastella tuomioistuimen päätöksen vaikutuksia. Tull. Haluaisiko joku vastustaa tätä pyyntöä, herra Doll? Puhemies, haluaisin vain esittää tässä yhden kysymyksen. Minä olen lukenut tämän tuomion. Eh, normaalisti 2013 eh, istuntokalenteri on peruutettu, koska kalenteri on peruutettu. Jos nyt tässä kuuntelen kollegoita, niin se tarkoittaa sitä, että maanantaista lähtien meillä ei ole mitään istuntopaikkaa. Ei edes Brysselissä voida istua se tarkoittaa sitä, että meillä on nämä kolme kuukautta mietintäaikaa, miten toimimme 2013 vuoden suhteen. Kiitos. Eli tässä pyydettiin artiklan 177 neljännen kohdan ähm, perusteella äänestyksen, äh, puost- äh, äänestyksen lykkäämistä. Kuka äänestää tätä vastaan? Kuka äänestää tyhjää? Eli pyyntö on nyt äh, pyyntö on hylätty ja siirrymme äänestykseen. Okay. Also, ich checke den Antrag. No niin, eli Callananin pyynnöstä äänestetään koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ja pyyntö on hylätty. Sitten siirrymme äänestykseen istuntokalenterista niin äänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Kalenteri on hyväksytty. Kiitos. It's quite warm in this. No tämä tuoli onkin aika mukavan lämmin. No niin, jatketaan äänestyksiä. Ensinnäkin EFD-ryhmältä on tullut pyyntö Japanin valtuuskunnan jäsenen, jäsenen ehdottamiseksi. Se, siihen tulisi herra Belder. Onko tähän kommentteja? 264 kohta 4 sen mukaan ähm, ei ole tullut pyyntöjä ähm, muutoksia